Okay, colleagues, can I... No niin, kollegat. Aloitamme kokouksen. Ensinnäkin esityslistaluonnoksen hyväksyminen. Onko siihen huomautettava? Ei. Eli sitten 9. ja 10. heinäkuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Onko siihen jotain huomautettavaa? Jos ei, niin ne voidaan katsoa hyväksytyiksi. Sitten seuraavaksi julkiset hankinnat. Lichtenbergin lausunto. Eva, ole hyvä. Yeah, thank you, Chairman. Um, niin, kiitoksia puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset mielenkiinnosta. Me aloitamme heti tällaisella jännittävällä ja kiinnostavalla asiakirjalla äh, syksyn kautemme julkisten hankin, julkiset hankintakriteerit tai julkisten hankintojen uudelleenjärjestäminen on tärkeää kunnille, kaupungeille, julkiselle sektorille. Se on yksi tärkeimmistä päätöksistä, jotka teemme lähiaikoina. Kun valmistelin tarkistuksiani ja arvioin kollegojen antamia tarkistuksia, yritin keskustella toisten valiokuntien kanssa ja sopia niiden kanssa asioista, jotta tietäisin, mitä niissä valiokunnissa tapahtuu ja mikä siellä on suunnitteilla periaatteista. Ehdotuksenihan oli sellainen, että yritämme mitä tulee uusiin kriteereihin, jotka on täytettävä liikenteen ja kuljetuksen edistämiseksi, että, että peruste kokonaistaloudellisesti edullisin ja kestävin tarjous asetetaan alhaisimman hinnan edelle. Eli kaikki tällaiset tarkistukset, joilla halutaan paremmin määritellä sovellettavia kriteerejä, tai tämä äh, yleisperiaate äh, tai joissa tämä yleisperiaate kuvastuu, niin ne olivat sellaisia, että pystyin ne hyväksymään. Halusin kiittää sydämellisesti kollegoja äh, tarkistuksista. Hyvin suuri osa näistä tarkistuksista on sellaisia, että voin ne hyväksyä, koska ne ovat täydennyksiä tai selventävät tekstiä. Joten mielellään kollegoja. Gojen kanssa, mahdollisesti Strasbourgissa, järjestäisin tapaamisen, jossa yhdessä voimme käydä läpi äänestyslistan. Vain muutamissa kohdin on tarpeen tehdä kompromissitarkistuksia, koska nämä tarkistukset täydentävät toisiaan, ja vain muutamissa kohdin on tarpeen yhdistää tarkistuksia. Pääasiassa kyse on täydennyksistä tai lisäyksistä. Ehdottaisin kuitenkin, että järjestäisimme Strasbourgissa tapaamisen, jossa voisimme keskustella yksityiskohtaisesti näistä asioista. Suurin osa näistä tarkistuksista ovat sellaisia siis, että voin ne hyväksyä, koska loppujen lopuksi ne täydentävät tekstiä tai täydentävät määritelmiä. mitä tulee tähän yleiseen perusperiaatteeseen, minä yritin poistaa sieltä hyvin laajoja määritelmiä, koska minulla on se vaikutelma, että julkisissa hankinnoissa tietyillä asioissa ei voida toimia ilman kansallista lainsäädäntöä ja siksi voimme antaa osan näistä toimivaltuuksista kansalliselle tasolle takaisin. Tämä on minulle erittäin tärkeää, erityisesti silloin poistin asioita, kun oli kyse erilaisista tilanteista, mitä tulee lainsäädäntöön jäsenvaltioissa tai rikosoikeudellisiin määräyksiin, joita ei voitaisi yhdentää jollain yhdellä eurooppalaisella määritelmällä, joka ei tuo minkäänlaista erityistä lisäarvoa. Eräs asia, joka meitä täällä liikennealalla kiinnostaa kovasti, on, ovat hankinnat ja alihankinta tässä meidän täytyy, ja tämä oli minulle erittäin tärkeää, kun katselin näitä tarkistuksia, meidän on löydettävä tasapaino kahden eri lähtökohdan välillä. Ensimmäinen lähtökohta on se, että pienet yritykset, jotka toimivat alihankkijoina tässä koko menettelyssä, mahdollisesti, jos kokonaishankki, hankkeen hallinta tai johto, enkä tässä nyt tarkoita mitään tiettyä saksalaista hanketta, jos siis tämän suuren hankkeen johto on epäonnistunut, niin tämä voi olla todella vaikea näille pienille yrityksille, koska niiden täytyy ehkä vuosia odottaa maksuaan ja se voi mahdollisesti kaataa nämä yritykset. Meidän täytyy toisaalta myös katsoa, että näiden määräysten on myös suojeltava julkista sektoria sillä tavoin, ettei mm, kaikkea täydy maksaa etukäteen. Ja mitään, mitään palvelua ei ole kuitenkaan vielä saatu. Meidän täytyy siis toisaalta huomioida pk-yritysten tarpeet, toisaalta myöskin julkisen sektorin tarpeet, kun valmistelemme tätä mietintöä. Meillä on hyvin erilaisia määräyksiä kansallisella tasolla ja hyvin paljon erilaisia käytänteitä eri jäsenvaltioissa. voin sanoa, että tarkistuksista seuraava etsin tässä nyt vielä nimiä. Niin voin oikeastaan hyväksyä suurimman osan jätetyistä tarkistuksista ja toivon, että keskusteluissa pääsemme varsin nopeasti eteenpäin. Vielä eräs asia. Vastuuvaliokunnan päätöksenteko lykkääntyy hieman. Ja tästä on jo sovittu. Mutta pidän teidät ajan tasalla vastuuvaliokunnan ja muiden valiokuntien toimista. Sydämelliset kiitokset ja odotan kommentteja. Thank you, Lichtenberger. I've got on the shadows Kiitoksia. Täällä on kaksi varjoesittelijää. Eli Kuhn, ensin EPPstä, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Kiitoksia. Edustan tänään Kevitsiä. Ja haluaisin vielä kiittää Lichtenbergia tästä hyvästä yhteistyöstä. Seuraava Brysselin kokous ja Strasbourgissa meidän täytyy sitten puhua siitä, että käymme läpi näitä yksittäisiä tarkistuksia. Tämä on suuri direktiivi ja siihen ei saa ottaa liikaa mukaan kansallisia erityispiirteitä. Lichtenbergerin huomiot, tietysti julkiset hankinnat, silloin kun ne määritellään jäsenvaltioissa, niin sitten on mahdollista tietyt asiat antaa tiettyjä vastuualueita takaisin jäsenvaltioille. Se on mielestäni ihan järkevää. Mutta periaatekysymyksistä täytyy kuitenkin sopia. Ja mitä tulee infrastruktuurikysymyksiin, esimerkiksi kun kunnat esimerkiksi investoivat tai osavaltiot, niin silloin täytyy pitää huolta siitä, että budjetin hoidossa yhä enemmän – kiinnitetään huomiota siihen, että ei pelkästään yksityisellä puolella, vaan myöskin julkisella puolella infrastruktuurihankkeet otetaan huomioon. Eli meidän pitää ottaa huomioon myöskin nämä korjausreklamaatiot, infrastruktuurien rakennusajat, investoinnit ja niin edelleen. kriteerit sillä, että yritykset voivat ottaa osaa julkisiin hankintoihin ja tarjouskilpailuihin, niin mielestäni meidän täytyy nämäkin säännöt määritellä tarkkaan. Tämä on meidän tehtävämme. Jos tulee tämmöisiä dumppaustarjouksia, esimerkiksi tämä kaikkein edullisin tarjous saattaa olla tällainen, niin täytyy katsoa millaisia jälkikustannuksia siitä sitten koituu tulevaisuudessa. Ja halvin tarjous ei aina ole paras ja kunnissa ja muualla ollaan usein tilanteessa, että esimerkiksi 30 vuotta on tämä elinkaari ja sitten 10 vuoden kuluttua jo vaaditaan valtavia korjauksia ja uusia investointeja. Sitten kuinka paljon näitä julkisia hankintoja yhteensä on? No sitäkin täytyy miettiä. Eli kuinka suuria investointeja euroissa voidaan tehdä, kun kyse on alueellisesta julkisesta kilpailusta, kun on sitten kansallisesta tai sitten EU-tasoisesta kilpailusta. Ja kun nämä puitteet on määritelty, niin meillä on sitten jo hyvä pohja tälle työlle EUlle. Ja silloin investoinnit varmaan toimivat järkevällä tavalla. Kiitos. Mrs. Meissner. Kiitoksia sitten Maisina. I'm waiting for Mrs. Ayala. Odottelen vielä Ayala Senderiä, hän on tulossa. Niin, minä tässä jo ihmettelinkin, että miten onkin jo minun vuoroni. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Tämä eh, on todellakin niin, että tämä on tärkeä osa äh, tätä sisämarkkinoiden toimenpidepakettia ja monet valiokunnat ovat tässä mukana. Nyt on katsottava, äh, miten voidaan harmonisoida, miten voidaan tehdä asioista käytännönläheisempiä äh, myöskin pk-yrityksille, missä on epäoikeudenmukaisuutta, on poistettava ja haluaisin sydämellisesti kiittää vielä tässä esittelijä hänen työstään. Ja esittelijäkin haluaisi vielä leikata ja yksinkertaista. Tähän me kaikki haluamme. Haluamme, että kun on kyse esimerkiksi hankintamenettelyistä, säännöt eivät ole liian monimutkaiset eikä EUta syytetä sitten siitä, että se on säädellyt liikaa ja väärissä kohdin. Tämä kulkee tässä punaisena lankana ja minun täytyy sanoa, että Minulle sopii varsin hyvin tämä asiakirja kannatan sitä työtä, mitä täällä on tehty. On hyvä, että tapaamme Strasbourgissa ja keskustelemme tarkistuksista. Ja on selvää, että kaikki meidän täytyy vielä puhua kollegojemme kanssa vastuuvaliokunnassa ja joissain asioissa minäkin kuulin vastuuvaliokuntaa Inkoa ja kuuntel- kuulin heidän mielipiteitään, koska heillä on kokemusta, tietävät mikä on järkevää. Minun tarkistukset liittyvät kaikki tähän erityisosaan, tähän toiseen lausuntoon, jossa myöskin liikenne on mukana ja Werner Kuhn tästä puhuikin, että joskus voi olla niin, että infrastruktuurihankkeissa asiat kulkevat hitaasti ja silloin komissio ehdotti, että neljä vuotta on maksimi pituus. Minä pidensin tätä kuuteen vuoteen. Kaikki varmaan tietävät tämän, koska kaikkiin on otettu yhteyttä. Suuret eh, liikenne yritykset ovat sanoneet, että pitäisi olla rajaton ähm, aika tässä, mutta se on vaarallista. Ja kyllä komissionkin mahdollisuuksessa, ähm, ehdollisuuksessakin on vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. Me tiedämme, että nämä suuret äh, infrastruktuurihankkeet vievät paljon aikaa. Mehän TENTeessä ja äh, muussa yritämme nyt saada äh, näitä asioita päätökseen. Sitten on kyse hankkeiden lisäkustannuksista. Tässä ehdotettiin, että jos ylitään 5 prosenttia, niin sitten täytyy tehdä uusi hankintamenettely. Minun mielestäni tämä tuntui vähän korkealta rimalta ja nyt muutin tämä 15 prosenttiin. Monet näkevät tämän samalla tavoin myös kollegani Imkossa. Ja sitten jos on sisäisiä keskusteluja, niin sitä ei pitäisi täyttää Mm, dokumentoida. Onhan asioita, jotka joiden ei tarvitse olla julkisia. Kyllähän mm, tässä mennään jo melkein yksityisen puolelle. Ja sitten rauta ala sanoi, että jos heidän täytyy noudattaa kaikkia näitä tiukkoja sääntöjä, mutta muiden alojen ei, niin ehkä meidän pitää tätäkin asiaa vielä tarkistella. Mutta periaatteessa olen monista asioista samaa mieltä ja odotan kovasti keskustelua Strasbourgissa. Tony Baker, tuota liberaalit eivät nyt katso, että suosimme teitä, kun kaksi saa peräkkäin puheenvuoron, mutta nyt väke. Sorry, Chairman, that the, the Liberals are so active on this. Niin, olen pahoillani, että olemme niin aktiivisia tässä asiassa, mutta haluaisin kiittää valmistelijaa. Itse olen laatinut yhden tarkistuksen, ja se koskee näitä eri vapauksia, jotka koskevat tiettyjä valtioomisteisia yrityksiä. Tämä keskustelu on aika vaikeaa ratkaista, koska yhtäältä meillä on edelleenkin aika paljon valtioomisteisia yrityksiä, jotka toimivat vapautetuilla markkinoilla. Ja on otettava esille se, että ne pitäisi vapauttaa julkisista hankinnoista, siis kilpailusyistä ja muista syistä, mutta toisaalta nämä ovat edelleen valtioomisteisia yrityksiä, joten eivät voi kaikkea saada. Eli yhdeltä sanotaan, että ne ovat valtioomisteisia, niillä on hallituksen tuki, ja sitten toisaalta ne toimivat vapautetuilla markkinoilla. Eli meidän täytyy sitten kilpailusyistä luopua näistä julkisista hankinnoista. Eli tämä on vaikea keskustelu, ja meidän täytyy löytää nyt oikea tasapaino. Joillain aloilla ymmärrän kyllä näitä perusteita enemmän kuin muilla. Esimerkiksi postipalveluissa sillä tarvitaan sääntelyä, eikä siellä ole enää kilpailua, mutta toisilla markkinoilla ei tilanne ole tämä. Eli jos kaikille valtioomisteisille yrityksille annettaisiin vapautus, jotka toimivat vapautetulla markkinoilla, niin se olisi jo liian pitkälle menemistä. Ja tätä keskustelua pitää käydä täällä. Ja tämä on vaikea päätös, joka meidän tulee tehdä. Ja meidän täytyy miettiä näitä osakkeen omistuskysymyksiä, yrityksiä ja niin edelleen. Eli jos valtio on vähemmistönä osakkeiden omistajana, silloin ehkä näitä sääntöjä sovelletaan esimerkiksi – Eli tällaista keskustelua pitää käydä ja otan tämän nyt esille, koska olen tehnyt tästä tarkistuksenkin, mutta tämä on hyvin keskeistä keskustelua, jota meidän pitää sitten käydä tässä valiokunnassa. Kiitos. Mrs. Ayala Sender. Kiitos sitten Ajala Sender. Odottelimme teitä ja nyt teillä on sitten puheenvuoro. Olkaa hyvä. Olen pahoillani puheenjohtaja. Minulla oli kokous ja auton kanssa oli vähän ongelmia, mutta antaa olla. No niin. Ensinnäkin haluan kiittää kollega Lichtenbergeriä hänen esityksestään kommentoimme niitä jo tässä jonkin ajan. Olemme myös yleisesti jotain samaa mieltä hänen näkemyksensä kanssa, kuinka välttämätöntä on yksinkertaistaa, joka ei myöskään tarkoita sitä, että vähennämme kurinalaisuutta ja vaatimusten tasoa. Emme sen sijaan ole samaa mieltä, ihan samaa mieltä siitä, kun hän pyrkii tai onko hänellä intressiä intressejä rationalisoida tätä näistä näihin kansallisiin normeihin, koska mehän tällä hetkellä eurooppalaiset markkinat ovat perusaspekteiltaan sellaisia, että ne ovat rajat ylittäviä ja silloin meidän pitää pyrkiä mm, puitteisiin, jossa on eurooppalaisia sääntöjä, standardeja ja malleja. Mutta nämä eurooppalaiset puitteet vaikuttaisivat sillä tavalla, että voisivat olla rajana kaikille vaatimuksille ja normeille, jotka liittyvät siihen, mitä te olette täällä puolustamassa. Eli tässä pitäisi tehdä jonkinlaisia turvalausekkeita kolmansille maille, jotka yhtäällä ovat sulkineet markkinoitaan, mutta toisaalta taas osallistuvat täysin avoimesti, avoimella tyylillä eurooppalaisten markkinoiden toimintaan. Kaikki sosiaaliset kysymykset ovat keskeisiä, meidän täytyy säilyttää ne. Meidän täytyy välttää sosiaalista dumppausta erityisesti, mutta myös sosiaaliturva, perusnormit, ne ovat keskeisiä. Se on välttämätöntä laatia niistä yhteissosiaaliset normit jotka ovat keskenään yhteensopivia. Me olemme myös erittäin tarkkaavaisia joihinkin sektoreiden, sektorin asioiden, esimerkiksi postipalveluiden kehittymiseen, mitä normeja siellä ollaan suunnittelemassa, että ei tässä heikennetä julkisilla markkinoilla olevaa tilannetta, koska tässä on kyse yleishyödyllistä palveluista suhteessa yksityisiin yrityksiin E, joilla ei taas ole tätä julkista segmenttiä, julkista piirrettä. Silloin meidän täytyy olla erittäin, ja ne ovat vähemmän vaativampia, kun on kyse avoimuudesta. I got two more speakers, miss. Vielä Grosh ja Zeribi, eli Grosh seuraavaksi. Niin ihan lyhyesti. Minä halusin reagoida siihen, mistä kollega juuri äsken puhui, sillä minusta tämä aihe on todella tärkeä, mutta myös mielenkiintoinen, koska me olemme tästä asiasta puhuneet jo jonkun verran eh, täällä valiokunnassa menneinä vuosina ja olimme ehdottaneet tätä vastavuoroisuusperiaatetta. Eli jos suojelee omia markkinoitaan, niin sitten ei voi julkisten eh, varojen tuella eh, olla kilpailija toisilla markkinoilla toisissa maissa, ja niinhän komissio jäsen Barniekin aikanaan ehdotti tai hän tulee sen, sitä ehdottamaan. Ja meidän täytyy tietää, mitä me haluamme. Haluammeko me todella oikeudenmukaista kilpailua ja silloin vastavuoroisuus mm, on minulle siirtymävaiheessa osa oikeudenmukaista kilpailua. Minun mielestäni meidän pitäisi tässä antaa merkki osaltamme, niin kuin teimme silloin esimerkiksi julkisessa lähiliikenteessä. Kiitos, Ribi. Monsieur le Président, merci. Puheenjohtaja, kiitos. Haluaisin ensin kiittää Eva Lichtenbergia hänen avoimesta suhtautumisestaan ja hänen tekemästään ehdotuksesta, jonka avulla voimme Strasbourgissa vaihtaa käsityksiä näistä tarkistuksista. Kuten tiedätte, kriisi koettelee alueellisten yksiköiden budjettia ja minä puutun tässä tarkistuksen 52. Siinä mielessä se vähän vaarantaa paikallis, paikallisten edustajien asemaa ja siinä ei myös budjettia suunnitella mitenkään älykkäästi. Eli näiden edustajien täytyy ajatella, mitkä ovat julkiset menot. Meidän täytyy myös helpottaa heidän tehtävänsä, eikä tehdä siitä enemmän moni, paljon monimutkaisempaa. Mutta mikä sitten voi paikallisesti aiheuttaa pahaa jälkeä on se artikla 8 ranskalaisista julkisten hankintojen säännöstä. Eli julkisten hankintojen pitää pystyä ryhmittäytyä, jotta ne voivat paremmin vastata markkinoiden ö, yhteisiin tarpeisiin jos tällä on haitallinen vaikutus, niin tästä samasta lakikokoelmasta löytyy artikla 9, jossa voidaan ryhmä, ryhmän tyyppisesti tehdä näitä tilauksia. Artikla 35 kappaleessa 3 näyttää tekevän niin, että se poistaa näitä keskusostoyksiköiltä mahdollisuuden tarjota tällaisia ryhmäostoja tai ryhmätarjouksia. Mutta tämä keskusostoyksikkö voi ostaa näiltä julkisilta yksiköiltä, jotta se voi tavallaan sitten itse ohjata näitä tilauksia. Tämä on erittäin tärkeää ottaa huomioon nimenomaan, jos ajatellaan näitä, näitä alueellisia yksiköitä, joilla nämä ostoyksiköt, jos on kyse materiaalista tai polttoaineista, jotta voidaan hyödyntää alempia hintastandardeja kuin sitä, mitä on ehdotettu yksittäisissä erillisissä sopimuksissa. Minä ehdotan, että otetaan huomioon, että kaikki nämä markkinoiden eri vaiheet siirtyvät, kulksivat yksinomaan näiden keskusyksiköiden kautta. Sillä tavalla voimme helpottaa alueellisten, paikallisten hallintojen, hallintoyksiköiden toimintaa. Eli silloin myös julkiset menot pienenevät ja sehän on tässä keskeistä. Thank you, Mr. Zeribi, From the commission. Kiitoksia sitten komission edustaja. Yes, thank you very much. Um... Kiitoksia. Pari huomiota. Ensinnäkin nämä kynnykset ja määrät ja se, miten määritellään eri menettelyt. Haluaisin vain ilmoittaa valiokunnalle siitä, että liikkumavara liittyy myöskin kansainvälisiin velvoitteisiin, joita Euroopan toimielimet ovat tehneet, ja se määrittelee hyvin pitkälti nämä kynnysarvot julkisten hankintojen direktiivissä. Sitten toiseksi vastavuoroisuus, mitä tulee julkisiin hankintoihin ja kolmansiin maihin – niin meillähän on asetusehdotus liittyen siihen, miten kolmannet maat voivat toimia EUn sisämarkkinoilla. Tätä nyt käsitellään. Meillä on tämän vuoden maaliskuulta ehdotus. Ja tämä on asia, joka kattaa myöskin sitten julkiset hankinnat siinä mielessä, että komission direktiivehdotuksessa ei ole tarkkoja sääntöjä ihan kaikista asioista. Kiitos. Kiitos, Sten Lichtenberger. Sydämelliset kiitokset näistä kommenteista. Haluaisin vielä palata muutamaan asiaan, mutta ensin vielä eräs kommentti, joka liittyy myös siihen, mitä Robertka sanoi. On kyse poikkeuksista tietyille aloille. Ja toisissa valiokunnissa, ei meidän valiokunnassamme, on ehdotuksia, että esimerkiksi posti saisi yleisen poikkeuksen riippumatta siitä, miten postipalvelut on hoidettu. Tilannehan on erilainen eri jäsenvaltioissa. Postipalvelut eivät ole kaikkialle valtionomisteisia. Ne on osittain yksityistetty, os, täysin yksityistetty, puolittain yksityistetty. Tilanne on hyvin erilainen eri paikoissa ja siksi ehdotin tämän, että tämä ö, yleispalveluvaatimus on äh, ensisijainen, siis se mitä olemme äh, yleisessä direktiivissä muotoillut äh, postille ja liikenteelle, niin se asetetaan ensisijaiseksi, koska monet asiat on määritelty jo erityissäännöksessä, joka mahdollisesti saattaisi aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta sitten tässä ähm, julkisten hankintojen ähm, säännöksessä. Eli mielelläni keskusteluisin tästä ja haluaisin tietää, mikä teidän näkemyksenne esimerkiksi postipalvelujen yleisestä poikkeuksesta, koska tästä keskustellaan muissa valiokunnissa. Minä yritin löytää tässä jonkinlaisen äm, ratkaisun, koska rakenteet ovat niin erilaiset. Meillä on tilanteita jäsenvaltioissa, joita enää oikeastaan voi verrata toisiinsa postipalvelujen alalla, ja siksi ehdotin tätä ratkaisuja, mutta olen kyllä valmis käymään keskustelua. Mielestäni se on myöskin oikein ja tarpeen, koska ytäältä meillä kyllä on tietyillä aloilla, kuten esimerkiksi julkisessa liikenteessä tai postipalveluissa erityisnormeja, joista olemme päättäneet pitkien keskustelujen jälkeen, ja niitä ei minun mielestäni nyt pitäisi sitten heikentää tällaisella oikeudellisella epävarmuudella, jos julkisten hankintojen määräyksissä on täysin erilaisia kriteerejä tai hiukan erilaisia kriteerejä. Siksipä halusin saada tähän selkeyttä ja minusta olisi kiinnostavaa keskusteluissamme tarkistuksista sitten keskustella myös tästä asiasta vielä erikseen ja että kertoisitte minulle myös hiukan äh, ryhmien kantoja, koska tämä on tärkeä kysymys. Se on periaatekysymys, joka meidän on ratkaistava. Ja sitten äh, herra Kuunin mainitsema asia, että nämä polkumyynti, tässä on tämä 20 prosentin kynnys ja niin poispäin. Minä hiukan olen asiaa selvitellyt ja tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Joissain jäsenvaltioissa on tarjouksia, joiden ero on jopa 50 prosenttia, toisissa maissa vain 15 prosenttia. Siksi tämä kynnysarvokysymys on varsin vaikea, koska sillä ei oikein voida huomioida kaikkien jäsenvaltioiden tilannetta. Tämän halusin vain sanoa. Tämä ei ole mikään vähäpätöinen seikka, mutta tässä meillä ei ole vastassa mikään lainsäädäntö, vaan erilaiset kansalliset käytänteet, jotka ovat täysin erilaisia eh, eri maissa. Ja nyt kun Eurooppaankin tulee ähm, yrityksiä Intiasta ja Kiinasta, niin tämä ero vielä voimistuu. Nyt tulen vastavuoroisuuteen. Voin ymmärtää tämän. Haluaisin vielä kysyä Ära Groschilta, että va- tarkoittaakohan tämä pitäisi olla Euroopan sisäistävä myös äh, myös to- ulkopuolelle menevää. Kyllä minä aivan hyvin ymmärrän, mistä te puhutte, enkä halua mennä tässä nyt yksityiskohtiin, koska meillä on useampia tapauksia, ei vain tämä yksi tapaus. Mutta en, tietoisesti en puhunut tästä asiasta, koska kaikissa neuvotteluissa ö, olemme epäonnistuneet vastavuoroisuuden suhteen. Vaikka se väliaikaisratkaisuna voisikin olla mielenkiintoinen, jotta saadaan aikaan tasa-arvo tietyillä aloilla, niin se ei ole ihan helppoa päästä tässä eteenpäin. Ehkä me löydämme muotoilun. Olen ihan valmis yrittämään sitä, mutta kyllä tämä on aika vaikea kysymys. Kollega Meissner puhui tästä maksimiajasta infrastruktuurihankkeissa. Tässäkin meillä on aivan erilaisia käytänteitä eri jäsenvaltioissa ja on tarpeen pohtia tätä Euroopan laajuisesti, varsinkin kun on kyse suurista infrastruktuurihankkeista. Minä en kannata tällaista yleistä rajatonta aikaa, koska rajoittamatonta aikaa, koska sitten ei tarvitse oikeastaan mitään hankintamenettelyä sitten, vaan tehdään yksi mm, tarjouskilpailu, joka vähän siltä näyttää ja sitten ei tarvitse sen jälkeen enää tehdä mitään. Tämä on hiukan ongelmallista, kun on kyse käyttöoikeussopimuksista ja muista, niin näemme joissain maissa, esimerkiksi Italiassa, todella pitkiä aikoja. Tämä on asia, josta kyllä voidaan keskustella. Se on mielenkiintoinen. Sitten kustannukset, jotka sulkevat ja syntyvät jälkeenpäin. Tästä on tullut kiinnostava asia Keski-Euroopan maissa ei vain Saksassa, vaan myös Itävallassa meillä on lentokentillä samantyyppisiä ongelmia. Kun näitä tapauksia katsoo tarkemmin, niin voi huomata, että usein se johtuu huonosta tarjouskilpailun menettelystä. Julkisen sektorin on opittava tekemään tarjouskilpailut oikein. Tämä ei ole vielä oikein onnistunut. Kaikki elimet eivät ole vielä löytäneet oikeaa rutiinia tähän sitten vielä lyhyesti kollega Ajala Senderille. Minä en puhu mistään uudelleen kansallistamisesta. Minä puhun siitä, että jotkut asiat johtuen siitä, että oikeudelliset puitteet ovat aivan erilaiset eri jäsenvaltioissa – ovat sellaisia, ettei voida löydättää mitään yleistä normia, joka olisi perusteltu. Äh, tässä on kyse vain toissijaisuusperiaatteesta. Äh, kansallinen lainsäädäntöympäristö on niin erilainen, ettei voida löytää mitään yhteistä määräystä. Ei ole mitään järkeä siitä, että löydetään yhteinen määräys viidelle jäsenvaltiolle, mutta muille se ei sovi, tai sitten, että neuvostossa tätä vastustetaan ankarasti. Eli tässä ei ole kyse mistään uudelleen kansallistamisesta. Tässä kaikki, ja kiitän teitä sydämellisesti eh, ehdotuksistanne ja odotan kovasti intensiivistä ja hyvää keskustelua Strasbourgissa. The vote Kiitoksia. Valiokuntaäänestys on 18. syyskuuta ihan muistutukseksi jäsenille. Sitten siirrymme vuoden 2013 budjetin prioriteetti kohtiin. En tiedä, onko Maisnerilla jotain sanottavaa vai aloitammeko suoraan äänestykset? Ihan pieni huomio tämän Aldelle Eli kohtaan kahdeksan EPP on pyytänyt kohta kohdalta äänestystä ja siellähän on plus ja miinus peräkkäin. I, I've got the, I've got the um, split vote. Olen saanut tämän kohta kohdalta äänestyspyynnön, siihen ei liity ongelmia. Te tuette siis ensimmäistä osaa. Katsotaan, miten sitten käy toisen osan kanssa. No niin. Noin niin, kollegat. Sitten tarkistetaan. Ne, joilla ei ole korttia mukana, niin ilmoittakaa se nyt. Eli kenellä ei ole äänestyskorttia mukana? Onko muita? Kaikilla muilla on kortit mukana. Eli lasketaan nämä äänet sitten erikseen niin kuin tavallisesti. Sitten tarkistamme vielä nämä kortit. Eli varmistamme, että EPPllä ei ole liikaa ääniä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Grossin tiimi on nyt hyvin kurinalainen tänä aamuna. Kaikki on kunnossa. No niin, jos sitten aloitamme. Tarkistus 6617. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6612 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6613 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 6618 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6622 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6621 ja siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Jos ei, niin sitten äänestämme niistä yhdessä, eli äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan sitten tämä. Eli 6621. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Eli sitten 6601 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6600 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6616 onneksi laitoin tekohampaat tänään suuhun. Eli 6616 puolesta vastaan tyhjää No, tarkistetaan vielä tämä, eli 6616, äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. 6602 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6603 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6604 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6605 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6619 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä 6619. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 6611 puolesta vastaan tyhjää. Varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan tämäkin, eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6614 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6606 raukeaa, 6607 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 6615 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa siis 6615. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6608 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6609 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6620. Siinä on pieni kommentti. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6610 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lausutulonnokseen liittyvät tarkistukset. Kitsie on nyt saanut korttinsakin. Eli tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme raukeaa. Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kuusi raukeaa. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kahdeksan, jossa on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan vielä tämä toinen osa. Tarkistuksesta kahdeksan äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty.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 Tarkistetaan tarkistus 16. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19, siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku? Jos ei, niin sitten tarkistus 19, suullinen tarkistus. Äänet puolesta. Vastaan tyhjään. Hyväksytty. Sitten tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 raukeaa, 22 raukeaa, eli sitten tarkistus 23. Ei kun 22 sittenkin on edelleen voimassa. Eli tarkistus 22, äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Täytyy tarkistaa tarkistus 22 ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää sama enemmistö. Sitten loppuäänestys lausuntoluonnoksesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää. Eli onnittelut Meissnerille. Oliko siinä kaikki? Eli onnittelut Meissnerille tästä lausunnosta. Ja kiitoksia kaikille kollegoille yhteistyöstä. Next we have EMSA. I don't... Seuraavaksi meillä on sitten EMSA vuorossa. Is he here? I have to check. But anyway, Just have a two minute comfort break to... Pari minuutin tauko, kun järjestäydymme uudelleen, eli pari minuutin tauko. Colleagues, the next item No niin, kollegat, seuraava kohta esityslistalla on keskustelu EMSAn pääjohtajan herra Myllyn kanssa. Eli tervetuloa tänne liikennevaliokuntaan, herra Mylly. Ja muistutamme nyt siitä, että Dyroiteri edeltäjänne. Mielestämme kävi täällä useammin kuin tietyt Euroopan parlamentin jäsenet. Dyroite uskoi kovasti siihen, että hänen kannatti henkilökohtaisesti tulla puhumaan näistä asioista. Eli toivottavasti voimme jatkaa tämän tyyppistä yhteistyötä teidän kanssanne, nyt kun olette EMSAn pääjohtaja. Ja varmasti valiokunnan jäsenet nyt haluavat sitten kuulla, mitä teillä on sanottavana. Eli teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät uh, valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulle on kunnia, uh, että minut on kutsuttu tänne keskusteluun. Aloitin juuri tehtävissäni Lissabonissa uutena meriturvallisuusviraston pääjohtajana sen jälkeen, kun viraston hallintoneuvosto oli minut nimittänyt 8. kesäkuuta 2012. Euroopan parlamentti on aina ollut tärkeä toimija virastossa ja se on suoraan vaikuttanut viraston mandaattiin vuosien aikana ja antanut tarpeelliset resurssit, jotta virasto voi harjoittaa toimintaansa. Euro- EU on menestystarina, joka perustuu yhteistyöhön ja tietoon siitä, että yhteisö on vahvempi kuin kansallisvaltiot erikseen, ja se näkyy myös EUn motossa moninaisuudessaan yhtenäinen. Tämä on EUn integraation peruspilari. Erityisesti nyt kun huomioidaan globaali kilpailu, tämä on ennakkoehto kasvulle, kestävyydelle ja hyvinvoinnille. Minä olen koko urani aikana tehnyt työtä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja aion tehdä niin myös tulevaisuudessa EMSAn pääjohtajana. Aion tehdä parhaani jatkaakseni tällä tiellä ja parantaa meriturvallisuutta, turvallisuutta, ympäristön suojelua ja kestävyyttä. Ja kuten tiedätte, eurooppalaiset virastot ovat tärkeä tosiseikka EUn toimielimellisissä puitteissa. Minun mielestäni hyvä hallintotapa on eh, erittäin tärkeä asia. Se määrittelee eh, elimen menestyksen tai epäonnistumisen ja minulla on hyvin paljon johtajuuskokemusta merialalla. Eh, tämän tarjoan virastolle. Turvallisuus merialalla on ollut lähellä aina sydäntäni niin ja tulee aina olemaan. Haluan tuoda kokemukseni EMSAan niin, että se hyödyttää EUta ja kaikkia jäsenvaltioita. Tämä on suuri haaste minulle johtaa EMSAa, joka on EUn meriturvallisuusvirasto ja lippulaivavirasto. EMSA on tehnyt erinomaista työtä sen jälkeen, kun se perustettiin vuonna 2002 mistä herra de Reuterin johdon alla tulokset ovat olleet huomattavia. EMSA on vaikuttanut voimakkaasti meriturvallisuuteen EU-ssa, mutta myös maailmanlaajuisesti EUsta on tullut, EMSAsta on tullut kunnioitettu elin kaikilla tasoilla ja EMSAn asiantuntijoita kunnioitetaan. Haluan jatkaa tätä rataa ja parantaa EMSAn panosta meriturvallisuudessa, ympäristön suojelussa ja tuoda lisäarvoa komissiolle, jäsenvaltioille ja toimijoille yleensä, mukaan lukien tietenkin Euroopan parlamentti. Visioni EMSAn tulevaisuuden kannalta on se, että virastosta tulee yhä tunnetumpi EU-ssa ja maailmanlaajuisesti. EMSAn henkilökunta ja toiminta tulee tuomaan hyötyä komissiolle, jäsenvaltioille, parlamentille ja muille äh, osallisille. Äh, viraston perussäännön uudistuksen täytäntöönpano on yksi äh, päähaasteistamme. Voin vakuuttaa teille, että aiomme olla yhteistyökykyisiä, yrittää löytää innovatiivisia ja luovia ratkaisuja kaikkiin tämänhetkisiin ja tuleviin tehtäviimme ja täyttää EMSAn tavoitteet. Virasto tulee tekemään yhteistyötä muiden virastojen ja toimijoiden kanssa, jotta löydään tähän kestäviä ja toimivia ratkaisuja. Viraston neuvontatyö on sellaista, että se vaikuttaa päätöksiin, säädöksiin ja lakeihin. EMSAlla on myös tärkeä rooli EUn merialan edistämisessä ja sen kilpailukyvyn lisäämisessä. Tässä meidän täytyy yhteistyötä laivanomistajien ja teollisuuden kanssa, jotta löydetään parhaat mahdolliset ratkaisut EUn laivanvarustusalalle. Haluaisin tehdä äh, kertoa lyhyesti äh, ajatuksistani EMSAn kehittämisestä ensi vuosina. Meriliikenne on erittäin tärkeä maailmanlaajuisesti ja Euroopan unionissa varsinkin, koska monet EUn jäsenvaltiot ovat täysin riippuvaisia hyvin toimivasta meriliikenteestä. Meriturvallisuutta sääntelee maailmanlaajuisesti IMO, mutta EU ottaa yhä enemmän vastuuta tällä alalla ja tekee tietenkin läheistä yhteistyötä IMOn kanssa. EUlle jäsenvaltiolle on tärkeää, että meriturvallisuus, meriympäristön suojelu ja sen kestävyys huomioidaan mahdollisimman hyvin. Meidän täytyy myös pitää mielessämme merialan talous. Meidän täytyy pitää täällä EUn lipun alla seilaavat alukset ja koko EUn meriliikennealan on pysyttävä kilpailukykyisenä Eh, ja elinvoimaisena. EMSAn tehtävänä on saavuttaa nämä kunnianhimoiset tavoitteet. EMSAn asiantuntemus on komission jäsenvaltioiden ja toimijoiden käytössä, jotta EUn meriliikenne hyötyisi siitä. Kaikkien osapuolten on tunnistettava ja arvostettava EMSA. Meidän täytyy saavuttaa tämä kunnioitus tekemällä kovasti työtä ja löytämällä äh, kestäviä ratkaisuja haasteisiin. Meidän täytyy olla proaktiivisia, innovatiivisia, ehdottaa ratkaisuja, jotka tekevät äh, merialasta vielä ympäristöystävällisemmän ja äh, taloudellisesti tuottavamman eri toimijoille. Me voimme tukea tällä tavoin EUta, jolla on tällä hetkellä EUn eri jäsenvaltioilla, joilla on tällä hetkellä vaikeuksia tukea näitä teollisuuden aloja. EMSAn täytyy myöskin varmistaa, että nuorilla, jotka tulevat työskentelemään meriliikenteeseen, että heillä on hyvä tulevaisuus edessään. EMSA ei voi kuitenkaan tehdä tätä työtä yksin. Meidän täytyy tehdä paljon yhteistyötä komission, lainsäätäjien, Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden jäsenvaltioiden, kansallisten viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Olemme valmiita tähän haasteeseen ja olen vakuuttunut siitä, että me EMSassa asiantuntemuksemme avulla voimme löytää parhaita mahdollisia ratkaisuja kaikkiin syntyviin kysymyksiin. Euroopan parlamentti yleisesti ja tämä eh, valiokunta ja erityisesti sen jäsenet ovat aina uskonneet EMSAan ja olleet eh, eh, erittäin tärkeässä asemassa, kun sen mandaatti on uudistettu ja voin vakuuttaa teille, että teidän luottamuksenne EMSAan tulee kantamaan hedelmää. Viraston sisäiset rakenteet pitäisi optimoida ja saada aikaan tehokasta hallintoja. Henkilökunnan tulisi olla vahva tiimi, joka keskittyy asiakkaisiin ja palveluihin. Ja tällainen profiili myöskin lisää näkyvyyttä Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa. EUSAN täytyy kehittää tehokkaampaa ja korkeatasoista vuoropuhelua jäsenvaltioida EUn toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa. EUn täytyy myös paremmin ottaa huomioon meriturvallisuuden tekniset haasteet ja informaatioteknologia. EMSA ei saa tehdä kaksinkertaista työtä e, e, tai kilpailla jäsenvaltioiden kanssa. EMSAN tulee tukea jäsenvaltioiden työtä ja löytää mahdollisia ratkaisuja, jotta voidaan tukea kansallisten viranomaisten työtä. EMSAN täytyy olla hyvin kunnianhimoinen, tehokas ja esimerkillinen ja EMSAn päätöksentekoprosessin täytyy olla avointa ja kestävää. EMSAn resurssien sekä rahoitus varojen että inhimillisten resurssien eh, täytyy olla sellaiset, että niitä käytetään tehokkaasti, jotta saavutetaan kaikki eh, tavoitteet. Ja tulosten täytyy olla näkyviä ja tuoda lisäarvoa kaikille osapuolille. Yhteenvetona haluaisin nostaa esiin avainkysymykset. Eh, EMSAn tehtävä on taata ja parantaa meriturvallisuutta Euroopassa. EMSasta täytyy tulla kunnioitetumpi elin, eh, mitä tulee meriturvallisuuteen ja eh, meriympäristön suojeluun. EMSA täytyy, EMSA täytyy olla tunnetuksi Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Julkisten varojen tehokas käyttö, asiantuntemus ja lisäarvo EU-toimielimille, jäsenvaltioille ja sidosryhmille ovat tärkeimpiä kysymyksiä. Hyvä hallintotapa ja hyvin toimiva organisaatio on Äh, viraston menestyksen pohja. Toivottavasti tämä johdanto on antanut teille esimakua visiostani ja siitä, mitä aion tehdä EMSassa. Odotan kovasti kysymyksiänne ja äh, voitte tietenkin aina tulla vierailemaan EMSassa Lissabonissa. Kiitoksia mielenkiinnosta. Mr. Muller, thank you very much. Thank you. Kiitoksia Mylly. Kiitoksia tästä kutsusta. Me tiedämme, että me voimme tulla käymään EMSAn tyyppisiin virastoihin. Ja varmasti otamme vastaan tämän kutsun ihan lähitulevaisuudessa. Täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä. Ensin ryhmien edustajat. Sanotaan nyt, että neljä minuuttia heille ja sitten kolme minuuttia muille. Ja sen jälkeen voimme vielä kuunnella vastauksia.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 I gain one and I lose one. Okay, so... No niin, eli De Grandes EPPstä. Sí, muchas gracias, señor presidente, señoría. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Hyvät naiset, hyvät herrat. Ramille, tervetuloa tähän valiokuntaan. Toivomme, että teillä on hedelmällinen työskentelykausi ja tehokas teidän uusissa vastuualueissanne jossa te voitte, jotka olette aloittaneet nyt, jos olette aloittaneet, on totta, että tämä virasto EMSA on aina saanut tältä valiokunnalta tukea, hyvin paljon tukea. Ja kuten te sanoitte aikaisemman puheenjohtajan aikauden aikana, suhteet olivat hyvin tiiviit tämän valiokunnan ja EMSAn vastuuhenkilöiden välillä. Tämä on ollut hyvin tärkeää. Ja tämä valiokunta on sen takia aina antanut tukensa, kaiken tukensa ja apunsa kaikissa uusissa tehtävissä, joita EMSAlle on luovutettu. Minä uskon, että näin tulee jatkossakin tapahtumaan, mutta on jotakin, johon haluaisin nyt viitata. Yksi syistä EMSAn arvovaltaan, siihen hyvään arvovaltaan on, on se, että se ei ole koskaan halunnut väheksyä parlamentin roolia, eikä se ole halunnut mitenkään äh, väheksyä sitä. Tänne on aina tullut EMSAn edustajia ja tämä on ollut jatkuvaa, se on ollut jatkuvaa toimintaa, se on ollut myös asenne. Ei sitä pidä väheksyä, koska on virastoja, jotka luulevat, että niillä on täysin oma elämänsä, eikä tarvitse muista välittää. Ja sitten e, toimivat ehkä myös vähän sääntöjen ohi. Ja tämä valiokunta on sitä mieltä, että ei ole sopivaa eikä mahdollista että näillä virastoilla olisi joku oma marginaalinen elämänsä irralla muista. Tämä tulevaisuuden arvostus on myös riippuvainen tulevaisuuden toiminnasta ja miten taloutta hoidetaan, mutta aina pitää ottaa huomioon valiokuntien pyynnöt, vetomukset, jäsenvaltioiden vetomukset ja pyynnöt. Tämä on keskeistä EMSAn toiminnalle, se on myös keskeistä sen arvovallalle. Tietysti teidän täytyy olla itsekin tehokas. Sen takia joka kerta, kun on pyydetty uusia toimivaltuuksia virastoille, komissiolle, koska vastustanut, emme ole koskaan vastustaneet myöskään, että kyllä pitää sanoa kyllä, mutta pitää olla hyvät perusteet, perustelut, perus, perustelut perusteet toiminnalle. Mikä on hyvin tärkeää, kun puhutaan IMOsta. IMOsta. Se on maailmanlaajuinen järjestö, jossa mekin haluamme toimia ja vaikuttaa – mutta ei se tarkoita sitä, että kaikkia pitää odottaa vaan imolta. Jos imolta odotetaan kaikkia tapahtuvaksi, jos puhutaan näistä esimerkiksi kaksoispohja-alusten toiminnasta, niin meidän täytyy muistaa myös meriturvallisuus, meriympäristön turvallisuus. Meidän pitää silloin myös seurata imon toimintaa, mutta jos, meillä, jos me haluamme elää omaa elämämme ja olla etujoukoissamme, silloin meidän täytyy tukea EMSAa ja sen toimintaa tukea myös tehokkaasti. Tässä ovat keskeiset avantekijät. Teidän täytyy pitää aina kuunnella jäsenvaltioiden komission pyyntöjä, mutta äh, jos haluan, jos puhutaan herra Flakensteinin mietinnöstä, niin tällä valiokunnassa me kävimme siitä pitkän keskustelun ja pääsimme hyvään konseksukseen, mitkä ovat EMSAn keskeiset perus pilarit. Tämä on se viitekehys, ja jonka, jonka perustalta pitää toimia, mutta tänään te aloitatte toiminnassa, olette täällä ensimmäistä kertaa. Ja minä haluan ryhmäni nimissä toivottaa teidät vielä kerran tervetulleeksi ja toivotan teille menestyksekästä toimintaa. Te varmasti tulette nauttimaan luottamusta teidän roolissanne meidän turvallisuuden parantamisessa. Te tulette saamaan jatkossakin täyden tukenamme. Kiitos te, että tulitte tänne meidän valiokuntaamme tänä päivänä. Mr. Fleckenstein, yes. Kiitoksia Fleckenstein ja siis neljä minuuttia. No. Kiitoksia. No en varmaan tarvitse ihan neljä minuuttia. Tervetuloa myöskin meidän ryhmämme puolesta. Ja monta kertaa tuli esille, että tämä valiokunta ihan mielellään tukee teitä ja voitte luottaa meihin myöskin tulevaisuudessa. Legrandisin mietinnön osalta on jo puhuttu moneen kertaan ja ennen kaikkea neuvoston kanssa. Jotkut asiat menivät hyvin, toiset vähän vähemmän hyvin, koska kaikki jäsenvaltiot eivät vielä ole vakuuttuneita siitä, että pitäisi mennä yksi askel eteenpäin. Eri kohdissa meidän pitäisi hiukan laajentaa EMSAn valtuuksia ja meidän täytyy pitää huolta tästä tulevaisuudessa. Meillä on myöskin näkymiä siitä, että jos oikeustilanne esimerkiksi muista syistä muuttuu, niin nämä toimivaltuudet myöskin sitten tulevat laajenemaan. Meillä on naapuruusapua ja minulle tärkeä asia, vaikka ikävä kyllä, se on vielä vapaaehtoisella pohjalla, eli parempaa koordinointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa koulutuksen alalla merimiesten tasolla. Ja sitten mitä tulee laivojen turvallisuuteen, meidän pitää ainakin todeta selkeästi, että meille on tärkeää, että meriturvallisuusvirasto vaikuttaa osaltaan, tai niin pitkälti kuin se pystyy tähän kysymykseen. Mielestäni tämä ei koske ainoastaan Afrikan alueella toimivia alueita, vaan myöskin kaikkialla muualla, missä se on tarpeen. Sitten yksi pyyntö. Yksi asia ei onnistunut ja Bilbao nyt tänään ei ole paikalla. Hän olisi varmasti tämän myöskin todennut. Tämä on lähinnä sisäinen kysymys, eli tämä sukupuolikysymys. Me odotamme myöskin virastoilta, että siellä kiinnitetään huomiota siihen, ettei siellä ole pelkästään miehiä vastuuasemassa, vaan että myöskin naiset pääsevät nousemaan. Ja sitten lopuksi vielä yksi asia. Sitten se, että on enemmän valtuuksia, mutta ei ole enempää budjettia, no se on hyvin rajallisesti vain mahdollista. Ja jos vuoden loppuun mennessä tämä mietintö on saatu päätökseen ja osa on saatu ehkä pantua täytäntöön, niin ainakin saatte meiltä tukea, mitä tulee näihin toimintavaltuuksiin ja sitten riittävään budjettiin matkailuvalio, kunta ei voi luvata budjetin suhteen mitään, mutta lupaamme kuitenkin tukea teitä. Kiitos. Liberals, Mrs. Meissner. Kiitoksia sitten Meissner. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, herra Mylly, minä haluaisin kiittää teitä sydämellisestä siitä, että tuitte tänne ja siitä, mitä kerroitte meille. Voin vain sanoa samaa, mitä muutkin sanoivat. EMSA on meille tärkeä kumppani ja kiitän myös kollega Fleckensteinia siitä, että hän nosti tämän sukupuolikysymyksen esiin. Minäkin olisin tehnyt tämän, koska edustaja Bilbao ei ole täällä, mutta hän tekikin sen jo. Tämä on mielestäni tärkeää, koska koko merialan täytyy kasvaa hyvin paljon tulevaisuudessa. Kaikki sanovat näin, merikuljetus tulee kasvamaan voimakkaasti ja siksi on erittäin tärkeää, että EMSA on kyvykäs kumppani meriturvallisuuden alalle ja myöskin toimii meidän rinnallamme. Juuri ennen kuin tulitte tänne, e, keskustelimme tai äänestimme ensi vuoden budjetisti, erityisesti EMSAn kohdalla, koska odotamme EMSAlta vielä hyvin paljon, kuten herra Fleckenstein sanoi, mitä esimerkiksi tulee öljynporauslaitteisiin ja merimiesten koulutukseen, niin olisimme antaneet teille vielä enemmän rahaa. Tämä ei onnistunut, mutta ainakin saimme sinne saman summan, vaikka jäsenvaltiot halusivatkin sitä leikata. Minä itse olin esittelijänä integroidun meripolitiikan kohdalla, ja tämä on minulle erittäin tärkeä aihe. Kaikki taloudellinen toiminta merellä tulee olemaan merkittävää tulevaisuudessa, sen merkitys tulee kasvamaan, ja siksi on tärkeää myöskin tulevien sukupuolten olevien kannalta, että katsomme, että meriliikenne on turvallista ja puhdasta. Minulla on muutama kysymys kesätauolla Pohjois-Atlantilla ajoi Karille laiva Flaminia, joka oli New Yorkista menossa Bremerhaveniin. Siellä syntyi räjähdys, jonkun verran vaarallista lastia oli mukana. Ja Fleckenstein sanoi, että me saimme aikaan naapuruusapua äh, direktiiveillä, mutta ilmeisesti se ei toimi. Eurooppalainen äh, hätäkonsepti ei siellä toiminut laisinkaan. Jotkut naapuruus, äh, naapurivaltiot, Ranska, Espanja ja Irlanti olivat niin lähellä, että olisivat voineet auttaa, mutta loppujen lopuksi vain Saksa itse toimi ja katsoi, mitä tämän laivan kohdalle on tehtävä. Sitä ei voitu eh, noin vain viedä satamaan ehm, eh, siellä henkilökunta lähti laivasta, mutta sehän on eräänlainen aika pommi, jotainhan sillä on tehtävä. Ja siksipä tämä direktiivi ja tämä koskee nyt myös komissiota, jos täällä on joku 17 direktiivi ei toimi tai se on hampaaton tiikeri, kuten Costa Concordian kohdalla, jossa meillä ei ole vielä tutkimustuloksia. Meidän on katsettava, ovat ovatko direktiivemme riittäviä, jotta merionnettomuuksien kohdalla voidaan toimia, täytyykö ennaltoehkäistä, täytyykö jotain vielä tehdä, jotta meriturvallisuus vahvistuisi. On todella niin, että vaaroja on olemassa ja meidän on katsottava, mitä voimme tehdä EMSAn avulla niitä ennaltaehkäistä ymmärtäksemme. Voisitteko sanoa jotain siis konkreettisesti Flaminiasta ja ehkä komissio voisi kertoa meille, miksi tämä hätäapukonsepti ei toimi? Mr. Kramer for the green. Sitten vihreistä Kramer. Kiitoksia. Olen yllättynyt siitä, että tähän Flaminia onnettomuuteen ei puututtu. Te aloitti toiminnan 6. heinäkuuta ja heinäkuun puolessa välissä tapahtui tämä Flaminia onnettomuus. Ja näissä sammutustöissä yksi henkilö sai surmansa, toinen on kateissa. Ja tämä oli siis heinäkuun puolessa välissä. Ja nyt sitten mikään maa ei ollut valmis auttamaan. Ihmisiä kuoli. Kukaan ei tiedä, mitä tapahtui. Kaikki sanovat, ei, tämä ei kuulu meille. Ja nyt sitten tämä piti viedä saksalaisen satamaan, koska se on saksalainen alus. Jos tämä on nyt todellisuutta, niin voimme unohtaa kaikki eurooppalaiset lait, koska eurooppalainen järjestelmä on nyt epäonnistunut. Ja olitteko te ylipäänsä mukana tässä? Oletteko te puuttuneet tähän asiaan? Oletteko sanoneet, että laiva pitäisi ottaa lähimpään satamaan ja antaa sille apua? Kyse on pelastustoimista. Ja sitten sanottiin, että ei, se ei ole meidän maamme lipun alla seilaava lailla, se ei koske meitä. Kyse on eurooppalaisista merialueista ja kaikki ovat velvollisia antamaan apua. Tämä on ihan konkreettinen kysymys. Eli mikä oli EMSAn rooli? Onko teihin otettu yhteyttä? Miten te reagoitte? Oletteko antaneet ohjeita? Mitkä olivat tekosyyt siihen, että muut eivät antaneet tässä tilanteessa apua? Millaisen roolin te tarvitsette? Mitkä olivat esteet? Mitä lakeja pitää muuttaa, jotta te voitte varmistaa sen, että apua annetaan? Vai toimivatko tai vain näin, että kaikki valtiot toimivat vain oman päänsä mukaan, eivätkä auta toisiaan? Jos on näin, niin sitten voimme tehdä kyllä hienoja lakeja, mutta jos ne ovat vain paperilla totta, eivätkä toteutu todellisuudessa, niin sitten voimme unohtaa Euroopan tason toiminnan. Mitä komissio sitten aikoo tehdä? Toivottavasti komissio nyt käsittelee tätä asiaa, eli mitä komissio on aikeessa tehdä? Missä komissio näkee puutteita? Onko komissio puuttunut asiaan? Teillä on eurooppalaista vastuusta. Tämä ei ole mikään kansallinen kysymys. Me haluamme nyt tietää vastauksia näihin, ja onko todellakin näin, että viime kädessä ainoastaan kansallisvaltiot ovat vastuussa, ja Saksa, joka nyt oli kaikkein kaukaisin satama, oli se satama, johon al tämä alus sitten ohjattiin. Kuuden, tämä tapahtui kuusi viikkoa sitten, ja nyt meillä on vain ratkaisu, että no, pitää sitten mennä sitten rannikolle. Ja nyt haluaisin sitten konkreettisia vastauksia, eli jos tarvitsette apua, niin uskon, että olemme valmiita auttamaan teitä, mutta se mitä tapahtui oli katastrofi. Kun ajatellaan nyt, että millaisia laivaonnettomuuksia on tapahtunut Euroopassa viime vuosina. Me haluamme muuttaa tilannetta, jota tällainen ei toistu, mutta tämä nyt kuitenkin pääsi taas toistumaan. Thank you, Michael. Kiitoksia sitten, Grosch. Dank u wel, voorzitter. Ik wil om te beginnen op mijn beurt natuurlijk eh, meneer Mili. Welkom. Kiitos paljon. Puheenjohtaja, minä myös toivotan herra Myllyn tervetulleeksi tänne kokoukseemme. Olen vakuuttunut, että me voimme tehdä hyvää yhteistyötä tulevina vuosina. EMSA on hyvin toimiva virasto. Toivon, että teidän johdollanne virasto on tehtäviensä tasalla ja maineensa veroinen, minkä se on itse itselleen muokannut vuosien aikana. Mutta mitä kollegat ovat sanoneet, haluaisin lisätä vain yhden kohdan, joka koskettaa meri ammattilaisten urakehitystä, nimenomaan jos ajattelemme nuoria mereen, merialan ammattilaisia. Nuoret haluavat tulla eurooppalaiseen talouteen toimijoiksi, ehkä he on puhuttu paljon koulutuksesta, jota pitää parantaa, sehän tiedetään, mutta nyt haluaisinkin tietää, mikä on, minkä roolin te hahmotatte teidän omassa organisaatiossanne aloitteille, joiden avulla halutaan parantaa nuorten koulutusta ja saada enemmän nuoria tälle sektorille mukaan? Millä heidät saadaan kiinnostumaan? Pitäisikö parempia käytänteitä levittää vähän paremman vielä jäsenvaltiossa? Haluaisin saada vastauksen tähän. Sitten Kumetsakos. Κύριε Πρόεδρε, σας εύχομαι και εγώ καλή επιτυχία με τη σειρά μου. Στο... Minä myös toivotan teille paljon onnea tulevissa toimissanne, vaivannäyssänne. On jo sanottu usean otteeseen, minä toistan sen vielä kerran. Meidän valiokuntamme on aina tukenut teidän virastoonne kestävällä pohjalla. Me aiomme jatkossakin tukea koska me olemme sitä mieltä, että EMSA voi antaa todellista lisäarvoa unionin toiminnalle. Unionin toiminnalle unioni, joka haluaa säilyttää tämän aktiivisen toimijan roolin eurooppalaisessa merenkulussa. Se on kilpailukykyinen, mutta me haluamme, että se säilyy kilpailukykyisenä, mutta tämä ei ole mikään äh, sekki, <clears throat> jonka annamme teille. Jos me haluamme tukea EMSAa, se tarkoittaa sitä, että me haluamme tukea myös muitakin toimielimiä. Ei tämä ole mikään sekki toistan sen. Tämä tuki tulee riippumaan myös teidän virastonne tehokkuudesta. Tähän mennessä me olemme olleet varsin tyytyväisiä. Toivottavasti voimme olla jatkossakin yhtä tyytyväisiä jatkaa samoilla linjoilla, kun te olette täällä kertomassa meille vähän toim- tulevasta toiminnasta. Niin minä esitän teille kysymyksen ja haluaisin kuulla reaktionne. Kuten varsin hyvin tiedätte, lähitulevaisuudessa Euroopan parlamentti ja unioni yleisesti tulevat työstämään hyvin tiiviisti direktiiviä 2009, jossa puhutaan öö, alusten kuljetuslastista satama-alueella. Me haluamme tietää, miten täytyy parantaa meriturvallisuutta tässä kysymyksessä. EAYssä on käyty erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Olisin kuulla, miten te reagoitte tähän. Perusajatus oli seuraavanlainen. Valvonta, joka toteutetaan satamassa jäsenvaltion toimintasta, tulee olemaan yhä kir- ja vaatimustasot tulevat nousemaan, mutta näyttää siltä, että tarkastajien määrä on riittämätön. Heillä pitäisi olla riittävän korkea tekninen koulutus, jotta he voisivat todella suorittaa asianmukaisesti tämän valvonnan. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea keskusteluissa on luonnostellut ajatuksen. Ajatus on seuraavanlainen, että Euroopan meriturvallisuusvirasto auttaisi takaamaan riittävän koulutuksen näille meriturvallisuustarkastajille satamissa, jotta tämä kyseinen sopimus voisi todella astua voimaan. Näin nämä tarkastajat voisivat todella toteuttaa tarkastuksen, josta, josta puhutaan tässä sopimuksessa. EMSA ja jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet tämän muistion, jossa puhutaan jäsenvaltioiden satama tilanteista. Tässä nimenomaan painotetaan meriturvallisuustarkastajien koulutusta, kun on kyse satama alueesta. Mm, minä esitän teille ensimmäisen kysymyksen. Miten te aiotte lähteä toteuttamaan tätä perusajatusta? Ja täytyy ottaa huomioon nykybudjetti, taloudelliset mahdollisuudet, joita EMSalla on. Pystyttekö te todella viemään päätöksen tämän tehtävän? Thank you, Mr. Kiitos sitten Savrama. Saura, sauramaan, sauramaan. Thank you, Chair. Uh, for... Kiitoksia. Eli ensinnäkin onnittelut teille tässä vaativassa tehtävässä. No, nyt puhuisin vähän Itämeren alueesta. Sillä on strateginen rooli EU:ssa ja merenkulussa – Siinä Itämeri on merkittävässä roolissa. Nyt itse asiassa en haluaisi puhua pelkästään Itämeren alueesta, vaan erityisesti Suomenlahdesta. Varmaan kovin monet tämän valiokunnan jäsenet eivät ole kiinnittäneet kovin paljon huomiota tähän pieneen merialueeseen se on hyvin kapea. Ja liikenteen määrä tällä alueella kasvaa valtavaa vauhtia. Venäjän meriliikenne myöskin kulkee tällä alueella, joten liikenne on erittäin vilkasta tällä alueella. Mitä Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti voi teidän mielestänne tehdä, jotta konkreettisesti voitaisiin parantaa merenkulun turvallisuutta Suomenlahdella. Kiitos. Kiitos sitten Ajala Sender, kolme minuuttia. Siis- Kiitos puheenjohtaja. Herra Milly, onneksi olkoon teidän uunituoresta ne Toivotan teille kaikkea parasta työhtävässänne. On totta, minä olen ihan samaa mieltä, mitä, kompan- mitä edustaja Luis de Grande sanoi tästä läsnäolosta, joka on jo olennainen osa EMSAn toimintahistoriaa. Eli siis teidän läsnäolo täällä parlamentissa jatkaa sitä perinnettä, joka on ollut jo vallalla tässä tehokkaassa yhteistyössä parlamentin ja tämän valiokunnan EMSAn välillä. Meillä on hyvin vahva, hyvä kokemus siitä. Täällä on puhuttu jo satama-alueesta, meriturvallisuudesta, teidän, myös teidän maastanne. Tehän tulette Baltian alueesta, ne ovat pohjoisen merialueita. Mutta mikä on teidän näkemyksenne suhteessa Välimereen? Mehän käymme tätä keskustelua, kun puhutaan rikkidirektiivistä. Se on hyvin ristiriitaisia tunteita herättävää, koska min, minä, minun on sanottu, että Välimeren alueen edustajana olemme kokeneet lievää liittyvää painostusta, joka nyt ei aina ole ollut hyvin mienteistä, koska tässähän on kyse nimenomaan kyse satama-alueiden kompetenssista eikä haluta millään missään mielessä lähteä ehdollistamaan Välimeren alueiden satamien toimintakykyä suhteessa pohjoiseen. Mikä on teidän näkemyksenne? Miten te suhtaudutte siihen? Mikä on tämä välttämätön reilun pelin henki, jota pitää tässä ruveta soteuttamaan pohjoisen ja etelän välillä? Siihen on tietysti historialliset syyt, mutta meillä on tietysti sitten otettava huomioon myös Pohjois-Afrikan rintama, joka on hyvin vahvasti nousemassa. Siellä on kehityskapasiteettia, siellä on erilainen rytmi ja tahti toimia, mutta siellä on myös toisenlaiset mahdollisuudet mahdollisuudet tarjolla. Tämä ensimmäinen asia. Toinen asia, mitä Hadraui, kollega Hadraui puhui tässä koulutuksesta, nuorten koulutuksesta merimiesten koulutuksesta. Onko teillä ajatusta sitten, miten voidaan parantaa elinolosuhteita näille työntekijöille? Koko ajan on vähemmän merialan työntekijöitä meidän eurooppalaisissa aluksissamme, eli me emme löydä enää merikapteeneitakaan riittävästi, jotka olisivat eurooppalaisia ohjaamaan meidän eurooppalaisia aluksiamme, koska elinolosuhteet ovat sellaiset, että ne e, ovat vaikeuttaneet näiden ihmisten elämää, eivätkä enää hakeudu näihin töihin. Onko EMSalla siis koulutuksen ohella jotakin näkemystä siitä, miten voidaan parantaa tätä koordinoita, parantaa merialan ihmisten elinolosuhteita, se, että voisimme hyödyntää kaikkia teknistä edistystä sillä tavalla, että voisimme parantaa näiden ihmisten elinolosuhteita ja kehittää myös, parantaa tiedotuskampanjaa työllistymismahdollisuuksista nuorille eurooppalaisille, että heillä todella on mahdollisuus, he näkisivät selkeästi, kuinka puolensa vetävää tämäkin ammatti voisi olla. Ja viimeksi vielä tästä terrorismista ja merirosvoudesta, mikä rooli EMSalla voi olla tässä näissä kysymyksissä, koska on tärkeää, että Euroopassakin puhutaan tästä, että sitä voitaisiin vielä kehitellä eteenpäin. Kiitos. Very much. Finally from Kiitoksia. Korostaisin vielä sitä, että meidän pitää saada Euroopan kansalaiset mukaan merialalle, ei pelkästään upseereina näille aluksille. Kun mennään komentosillalle, siellä on eurooppalaisia upseereita, mutta sitten muut työntekijät harvemmin ovat eurooppalaisia. Eli jotain tälle tilanteelle pitää tehdä. No sitten toinen asia, eli liittyen tähän saksalaiseen laivaan. Tämä nyt osoittaa, millaisia ongelmia teillä on ja millaisia ongelmia on myöskin jäsenvaltioissa hyväksyä tietty rooli EU:ssa. Kollegoideni tavoin mielestäni on aivan pöyristyttävää, että laiva, joka on pulassa, jätetään oman ojensa nojaan, eikä sille anneta apua muista valtioista. Sehän on kaiken sen vastaista, mitä perinteisesti on tehty meidän kulkualalla. Eli tähän Saksan alukseen nyt liittyy ongelmia ja haluaisimme kuulla teidän vastauksia näihin kysymyksiin. No täällä nyt ei ole kukaan komissiosta, joka vastaisi näistä asioista, mutta ehkä tämä asia pitää vielä myöskin palata komissioon ja kysyä, mitä tässä tapauksessa nyt on tapahtunut ja mitä mieltä komissio on tästä asiasta. Ja sitten tämä johtaa seuraavaan aiheeseen, eli Eli yksi esimerkki ongelmasta, joka nyt on. Itse kävin merenkulkukonferenssissa. Ja yksi puhuja oli yhdistyneestä kuningaskunnasta, ja hän puhui meriturvallisuudesta, ja hän puhui kaikista asioista, joita meidän pitää tehdä merenkulkualalla. Ja 30 minuutin puheessa hän ei kertaakaan maininnut meriturvallisuusvirastoa tai Euroopan unionia. Minä puhuin heti hänen jälkeensä ja aluksi puutuin juuri tähän asiaan. Ja sitten kaikki kuulijat sanoivat, alkoivat taputtaa ja puhuivat, kysyivät, miksi et puhunut tästä. Eli kansalliset viranomaiset katsovat näitä asioita sillä tavalla, joka on mielestäni pelottavaa. Osa sanoi, että tämä koskee Britanniaa, mutta tämähän nyt koskee kaikkia maita Euroopassa. Ja varmasti tämä mentaliteetti liittyy myöskin tähän Saksan tapaukseen. Eli meidän täytyy nyt päästä irti tällaisesta mentaliteetista. Ja täytyy nyt miettiä, voidaanko kiertää nämä kansalliset merenkulkuviranomaiset. Jotkut ovat esimerkiksi ehkä liikenneministeriön alaisuudessa ja niin edelleen, mutta meidän täytyy nyt kuitenkin todeta, että tätä varten me olemme täällä ja teidän täytyy myöskin toimia näin ja noudattaa lakeja. Keith, niin sinäkin halusit puheenvuoron. Minun piti puhua viimeiseksi, mutta Keith, sinulla on vielä jotain sanottavaa, ole hyvä. Niin, kiitoksia Brian. Äh, olen an, pyydän anteeksi, että varmaan huomannut merkkiä, Niin äh, onnittelut uudesta työstä ja kiitoksia kutsusta Lissaboniin. Minä äh, pääsin viime vi- vuonna Lissaboniin uuteen toimitilanne ja olin kyllä hyvin vaikuttunut siitä asiantuntevuudesta ja kokemuksesta, jota EMSAn jäsenet osoittivat. Minä puhun henkilökohtaisesti ja ryhmäni puolesta. Kuuntelin hyvin tarkkaan, että ähm, mainitsit sitten meriympäristön puheessani ja minun mielestäni ette maininneet sitä riittävästi. Ja siksi kysymykseni kuuluu, ja tiedän, että teillä on paljon kysymyksiä vastattavana, mutta kysymykseni on, voisitteko hiukan äh, kertoa, millä tavoin EMSA aikoo suojella meriympäristöämme, erityisesti kun kyse öljy- ja kaasunporauslautoista avomerellä. Ja voitte ehkä myös kertoa, tukeeko EU teitä mielestäni tarpeeksi. Täällä on komissiosta joku, eli Boschum, niin tämä saksalainen laiva Flaminia, koska tämähän on meille kaikille nyt tärkeä kysymys. Eli voitteko nyt vähän selittää tätä tapausta ja sen jälkeen Mylly saa sitten vastauspuheenvuoron. Eli Bosho, olkaa hyvä. Gerne, Herr Vorsitzender. Guten Morgen. Kiitoksia, puheenjohtaja. En nyt ollut valmistautunut puhumaan tästä Flaminia-tapauksesta yksityiskohtaisesti, mutta alustavia tietoja voin kertoa. Tämä on tietysti traaginen onnettomuus. Tämähän liittyy näiden kont- tien turvallisuuteen meriliikenteessä. Tätä asiaa jo käsitellään ja komissio ja jäsenvaltiot kiirehtivät nyt tätä asiaa. Tätä pitää käsitellä hyvin nopeasti tätä asiaa. Komissio kesän aikana on aktiivisesti ollut koordinoimassa näitä tehtäviä jäsenvaltioiden kanssa. Kramerin ja Meisnerin kysymykset liittyivät juuri EUn toimivaltuuksiin. Onko komissiolla ja onko EMSalla toimivaltuuksia toimia tai tehdä päätöksiä Meillä on vuoden 2002 direktiivi koskien kolmanteen meritulvallisuuspakettia. Tähän Meissnerkin viittasi. Mutta täytyy selkeästi todeta, että tässä direktiivissä ei ole mitään päätösvaltaa komissiolle eikä EMSalle. Eli tämä toimintavaltuus on rannikkovaltioilla. Komissio on alkanut muuttaa nyt tätä direktiiviä ja ehdotus varmaan tulee ensi vuonna tai sitä seuraavana vuonna. Ja silloin tämä traaginen onnettomuus otetaan huomioon, kun mietitään näitä koordinointikysymyksiä. Ja katsomme, millä tavalla voidaan parantaa tätä tilannetta. No voimme toimittaa tietysti enemmänkin yksityiskohtia, mutta nyt tällä hetkellä en pysty kertomaan tämän enempää. Thank you. I'm not exactly... Kiitoksia. En nyt tiedä, missä tässä asiassa mennään. Siis minun täytyy nyt selvittää oma, omat ajatukseni ensin. Ehkä myllykin voi tässä minua auttaa. Mutta kun on avomerellä laiva ongelmissa, niin käsittääkseni kaikkien pitää toimia. En nyt välitä siitä, mitä sääntöjä on. Jos joku meri, joku laiva on ongelmissa, niin sitten kaikki leikivät Pontius Pilatusta. Jos nyt on näin, niin silloin tämä uudistus, herra Boschum, siis jos nyt oikein ymmärsin, jäsenvaltiot ovat niin kuin Pontius Pilatuksia ja pesevät kätensä tällaisesta laivasta, joka on pulassa. Eli tällaiset muutokset pitää nyt sitten tehdä huomisen mennessä, koska ei voi olla niin, että on avomerellä laivoja, jotka ovat pulassa, ja sitten jäsenvaltiot toteavat, että tämä ei kuulu meille. Tämä on tehty kerran aikaisemminkin. Yksi jäsenvartio on toiminut näin aikaisemmin ja seutui valtaviin ongelmiin, ja silloin kyseessä oli laivasta nimeltä Prestige. Puhun tästä nyt hyvin voimakkaasti. Eli jos, ehkä nyt olen väärässä, voin sen myöntää heti, mutta jos siis tilanne on tämä, ja pulassa olevaa laivaa ei auteta, jäsenvaltiot pesevät siitä kätensä, niin sitä ei missään tapauksessa voida hyväksyä. Ja tässä asiassa pitää toimia. Mylly, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos äh, onnitteluista ja kiitos kysymyksistä. Sain aika monta kysymystä. Ensinnäkin minun on sanottava, että minut nimitettiin tähän tehtävään 8. päivä kesäkuuta astuin virkaan ensimmäinen päivä syyskuuta, joten kolme päivää sitten, joten eh, minulla ei ole ollut aikaa vielä eh, keskittyä kaikkiin asioihin pöydälläni ja eh, olen ikään kuin tällaisessa tietotulvassa, saan tätä tietoa EMSasta, mutta yritän vastata kysymyksiin. Ensinnäkin Flaminiasta, kuten puheenjohtaja sanoi, ei ole mitenkään hyväksyttävää, että jäsenvaltiot heittelevät palloa toisilleen, mutta kukaan ei auta tätä merihädässä olevaa laivaa, jota olisi autettava mahdollisimman pikaisesti. Ja tässä yhteydessä uskon, että EMSA voi tukea komissiota yhdessä pääosaston kanssa tehdä kaikki mahdollinen, jotta säädökset saadaan parannettua niin, että tällaiset tapaukset, kuten aivan oikein vertasitte sitä tähän prestige-tapaukseen, niin jos tilanne on vielä samanlainen, niin meidän täytyy tehdä jotain nopeasti, emme voi odottaa enää. Sitten merialasta yleensä Tämän nousi esiin monissa kysymyksissä, miten ähm, kannustamme nuoria ähm, merialalle. Uskon, että meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta saisimme enemmän nuoria äh, eurooppalaisia osallistumaan tälle alalle, ei pelkästään komentosilvalla, vaan myöskin konehuoneeseen ja muualle niin, että meillä on eri pätevyystasojen merimiehiä EUn laivoissa. On totta, että 75 prosenttia henkilökunnasta EUn lipun alla seilavilla laivoilla on kolmansista maista. Sitten edustaja Sarvamaa puhui Itämerestä ja hän puhui myöskin Suomenlahdesta, joka on hyvin herkkä alue. Siellä liikenne kasvaa voimakkaasti ja liikenne tulee kasvamaan kolminkertaiseksi muutaman vuoden aikana, koska Venäjä on luonut uuden sataman Ustlugan, joka on Suomenlahden eteläreunalla ja sieltä tullaan kuljettamaan noin 170 miljoonaa tonnia ja hyvin paljon raakaöljyä kuljetetaan ja tämän osuus on, vain, on jopa 100 miljoonaa tonnia, joten meidän täytyy varmistaa, että meriturvallisuus on hyvä ja että ympäristönsuojelun taso on korkea. Siellä talvella olosuhteet ovat hyvin kovat ja valtiot Suomenlahden ympärillä Viro, Venäjä ja Suomi ovat tehneet yhdessä turvallisuus toimenpiteitä tämän turvallisuuden parantamista. Aina kun liikenne lisääntyy näin nopeasti, niin onnettomuuksien vaara lisääntyy. Emme voi kieltää sitä, mutta meidän täytyy yrittää ennaltaehkäistä tämä mahdollisimman paljon. Paras meriturvallisuus ja ympäristön suojelu saadaan aikaan, kun tehdään ennaltaehkäisevää työtä rannikolta käsin. Ja komissio ja parlamentti voivat tietenkin tukea niitä toimia, joita jäsenvaltiot tekevät. Ja koko Itämeren alueella on tärkeää, että hyväksymme tämän Itämeren strategian ja tämän strategian mukaisesti meillä on yksi pääpilari. Se on nimittäin alueen meriturvallisuus ja se on pidettävä mielessä. Olen myös hyvin iloinen lupauksista ja jotka tulivat täältä valiokunnalta tukea virastoa myös tulevaisuudessa. Me haluamme tehdä intensiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa, erityisesti tämän valiokunnan kanssa, mutta myös kaikkien e, muiden EU-toimielinten kanssa. Olemme tietoisia siitä, että hyvä yhteistyö Lissabonin ja Brysselin välillä on tarpeen, jotta tulevaisuudessakin työ on menestyksekästä ja hyvää. Satama-alueiden valvonta on myöskin erittäin tärkeä osa meriturvallisuutta. 2012 E, EMSA on antanut koulutusta koulutusta henkilökunnalle, PSE-henkilökunnalle ja haluamme helpottaa satama-alueiden valvontaa, prosessia jäsenvaltioissa. EMSA aikoo tehdä kaikkensa, jotta tämä toimisi vielä paremmin tulevaisuudessa. Lyhyesti tässä oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa. Jos palaamme vielä kerran Flaminian tapaukseen, tällä hetkellä EMSAlla ei ole oikeudellisia valtuuksia puuttua tähän tapaukseen, koska se on jäsenvaltioiden käsissä ja on alueita, jossa jäsenvaltiot ovat vastuussa meriturvallisuudesta ja alusten pelastamisesta. Ja olen todella yllättynyt tästä tapauksen välttelystä, vastuun heittelystä toiselle. Tätä ei voida hyväksyä. Kiitoksia. Odottelemme innolla yhteistyötä kanssanne. Sen aikaa, kun tämä parlamentti vielä toimii tällä kaudella. Teillähän on viiden vuoden kausi. Eli me odottelemme nyt kovasti jatkuvaa yhteyttä teihin ja tietojenvaihtoa. Ja totta kai tartun tähän ystävällisen tarjoukseen, jonka teitte. Eli tulemme pienen valtuuskunnan kanssa käymään virastossa. Suurin ongelma liittyy puheenjohtajan rooliin, mutta me yritämme kuitenkin käydä esimerkiksi rautatievirastossa ja myöskin meriturvallisuusvirastossa, mutta kiitoksia siitä, että olitte tänään paikalla vastaamassa kysymyksiin. Tässä nyt tuli tämä Flaminien tapauskin esille. Ja komissio nyt varmaan kuuli, mitä meillä oli sanottavana, ja katsotaan sitten, mitä komissio tekee asian suhteen. Mutta kiitoksia kovasti. Okay guys, we're into coordinators now, so we'll just give it... No niin, viiden minuutin kuluttua alkaa sitten koordinaattorien kokous. Pidämme tässä ihan pienen tauon.